Ladies and gentlemen, can I, before we just start the meeting, can I just inform the members? Hyvät naiset ja herrat, äh, ennen kuin aloitamme kokouksen, haluaisin äh, kertoa jäsenille, että herra Riken syntymäpäivä on tänään, joten hyvää syntymäpäivää. Okay, colleagues. No niin, hyvät kollegat. Minun täytyy ensin hoitaa tämä muodollinen osuus. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että meillä on erillinen esityslistaluonnos, koska tämä on teollisuus- ja liikennevaliokunnan yhteiskokous. Liikennevaliokunta on tässä isäntänä. Sopiiko teille tämä esityslista? Teidän täytyy se muodollisesti hyväksyä. Kiitoksia oikein paljon. Ja, e, ja alustuksena haluaisin vielä sanoa, että verkkojen Eurooppa-välineestä tehty mietintö siitä keskustelemme yhdessä ja meidän kolme esittelijämme 51 artiklan mukaisesti esittelevät sen ja kolme esittelijää ovat tehneet yhden mietintöluonnoksen, josta he ovat yhdessä sopineet. Kuten sanoin, liikennevaliokunta isännöi tätä kokousta ensi kerralla, kun tarkastelemme tarkistuksia 5. päivä marraskuuta. Äh, edustaja Sartori emännöi äh, tätä äh, kokousta. Joten nyt saatte tällä tavoin näkemyksen siitä, mm, miten etenemme. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille, haluaisin kysyä vain yhteispuheenjohtajalta, edustaja Sartorilla, onko teillä jotain lisättävää? Minä haluaisin vain sanoa, kuinka tyytyväinen olen tehtyyn työhön ja erityisesti siihen, että että on hyvin ymmärretty tämä poliittinen vaihe, jossa olemme, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän yhteistyötä. Meillä on kolme esittelijää kolmesta eri maasta, kolmesta eri poliittisesta ryhmästä, jotka näin tärkeässä aiheessa ja vaikeassa aiheessa ovat onnistuneet luomaan yhteisen tekstin, joten onnittelut kaikille kollegoille tätä työstäneet ja myöskin meille, jotka ovat tässä, olemme tässä olleet puheenjohtajina. No niin, teille nyt puheenjohtajuus. Ah, Kiitoksia. Jos olemme siis, haluamme olla hyviä isäntiä, niin silloin meidän täytyy antaa esittelijöille puheenvuoro. Ensin eh, edustaja Valean ITRE-valiokunnasta. Joo, cheers. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, me yhteisesti nyt esittelemme omat mietintömme kollegoideni kanssa. Kiitän heitä mainiosta yhteistyöstä viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. Me yhdessä olemme osoittaneet, että tämä artikla 51 voi olla menestystarina. Itren esittelijänä puhuisin energia- ja telekom-alan rahoituksesta enemmän. Ja tässä erityisesti nyt mietitään sitä, miten tämä vaikuttaa ympäristöpolitiikkaan ja talouden elinkelpoisuuteen, ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän CIFään. Ja kun me laadimme tätä mietintöä, niin me tahdomme päästä seuraaviin tavoitteisiin mitä tehokkaimmin. Eli me haluamme nämä vähäiset talouskeinomme käyttää mahdollisimman tehokkaasti eurooppalaiseen perusinfrastruktuuriin. No niin, tausta hivenen. Uni, tämä meidän julkinen tukemme infrastruktuuriin on keskittynyt erityisesti liikennepolitiikkaan ja siellä TNT-verkkoihin ja nyt jo näitä on pitkään rahoitettu julkisista varoista. Energia- ja televiestintä on nyt ensimmäistä kertaa saamassa taakseen näin kehitettyjä strategioita ja Euroopan laajuisia hankkeita, jotta voidaan tarjota laadukasta julkista tukea. Meidän täytyy toimia hyvin vastuullisesti ja varovaisesti näillä kahdella alalla voidaksemme välttää markkinoiden vääristymiä ja myös näin voimme sitten vähäisiä voimavarojamme käyttää järkevästi politiikan välineiden sisällä. Me tarvitsemme investointeja no, tuonne kolmen triljoonan euron määrän, määräisesti infrastruktuurien parantamiseen. Me tarvitsemme kaksi 220 miljardia euroa energia- ja televiestintää perusrakenteihin ja 20 tästä tulee CNFstä ja se ei pysty kattamaan täysin tätä investointitarvetta Meillä on siis rajalliset varat käytössämme. Meidän täytyy saada myös yksityistä rahoitusta tähän mukaan. Me emme voi ainoastaan nojata julkisiin tukiin. Tästä syystä energia-alalle me suosittelemme tätä 50 prosenttia talousarviosta julkistiin yleistä, yleishyödyllisiin hankkeisiin. Ja nämä yleishyödylliset hankkeet pitää saada kaupallisesti kannattaviksi, mutta ja niihin täytyy saada yksityinen rahoitus mukaan. Totta kai lainoja on olemassa tutkimuksille ja töille, töille jotka eivät ole kaupallisia ja jotka sitten toimivat myönteisesti, markkinointegraatio, turvallisuuspalvelut ja sähkön siirtopalvelut esimerkiksi televiestintäpuolella. Erityisesti kiinnittäisimme huomiotamme tämän laajakaistan kehittelyyn kaikkialla ja siihen meidän täytyy kehittää Euroopan digitaalipalveluverkkoa ja palvelinmia ja yleisyydellisiä palveluja, jo, kuten Europeana näiden lainojen kautta. Ja muuten sitten tätä laajakaistaa pitäisi tuosta rahoituskehyksestä yksistään rahoittaa. Ja näin voidaan sitten yksinkertaistaa tätä koko menettelyä ja välttää eh, kilpailuvääristymiä ja välttää liiallista poliittista keskittymistä. Me tahtoisimme, että neuvosto nyt tämän 15 miljardin eh, talousarvion todellakin vahvistaisi tulevissa neuvotteluissa. Jäsenvaltiot varmaankin tahtovat nyt leikata talousarviota näissä olosuhteissa ja erityisesti tämän tyyppisiä hankkeita varsinkin haluttaisiin leikata komissio komissioneuvosto ja parlamentti ovat nyt kuitenkin päättäneet, että mitään tällaisia päätöksiä ei tehdä monivuotisessa rahoituskehyksessä ennen kuin tämä asia on saatu käsiteltyä loppuun asti ja saatu päätökseen. Me teemme tässä nyt sitten työtä ja olemme valmiita harjoittamaan painostusta näissä neuvotteluissa, mutta meidän täytyy varautua siihen, että talousarvio kuitenkin kutistuu huomattavasti. Ja nyt mietin sitten tulevien keskustelu, viikkojen keskusteluja. Meidän täytyy miettiä, mikä meidän kiireellisin etuus ja kysymyksemme olisi energia- ja televiestintäkysymyksessä. Ja täytyy miettiä, siitä, miten sitä talousarviota käytetään vastuullisesti ja miten tarpeisiin vastataan kysymysten aset, etusijakysymysten asettelussa. Meidän täytyy tehdä selkeitä poliittisia vasta, valintoja rahoitusta silmällä pitäen ja näin sitten miettiä, mille annetaan prioriteetti markkinaintegriteetille tai turvallisuudelle tai sitten sähkö- tai sitten siirtokysymyksille tai sitten alueille. Televiestintäkysymyksissä mahdollisesti asetetaan tuo laaja kaista ja sen rahoitus kyseenalaiseksi. Me olemme käyttäneet tässä kriteerisanaa komission monivuotisia suun rahoitusohjelmia ajatellen, ja tästä kollegani kohta puoliin puhuvat. Ehkä tässä nyt on aika rajuiltakin hankkeelta ja muutoksilta kyse, muutoksista kyse, mutta meidän täytyy kuitenkin nyt toimia vastuullisesti näiden käytössä olevien voimavarojemme kanssa. Ja minä kiitän vielä kerran kollegoitani mahtavasta yhteistyötä. Kiitoksia ja menen nyt sitten Äh, näistä liikenteen äh, yhteisesittelystä aloitan edustaja Rikestä, koska hänen syntymäpäivänsä on tänään ja sitten ajalla Sender. Edustaja Rike. Joo. Kiitos puheenjohtaja Niin. Kiitän molempia esittelijöitä, niin he ovat molemmat hyvin vahvoja naisia tässä, mutta he ovat kuitenkin olleet hyvinkin kilttejä minulle. Kiitän myös varjoesittelijöitä ja koko valiokuntia, joiden, molempia valiokuntia, joiden kanssa olemme paljon tehneet työtä. Muutama yleishuomio ensin. Tähän alkuun meidän, me kaikki tuemme tätä komission päätöstä. Tämä alkuun meillä ei ole tarkoituksena omassa tekstissämme nyt ryhtyä muokkaamaan sitä sen kummemminkaan, ja tätä haluaisin nimenomaan korostaa. Ja sitten toiseksi yleisiä suuntaviivoja. Ensiksi tämä Eurocities on paras suoran kasvun väline, joka Euroopalla on olemassa tässä puhutaan nimenomaan infrastruktuurihankkeiden piiriin syntyvästä suorasta työ, työvoimasta. Tässä luodaan myös tiettyä teollisuutta tähän peruspalveluiden ympärille ja myös kehitetään kilpailukykyä kokonaisuudessaan sisämarkkinoilla. Ja toiseksi kyse on eurooppalaisen integraation varsinainen väline oikein parhaassa mahdollisessa mielessä kun puhutaan eh, liikenteestä, energiasta tai viestinnästä, eli mikään Euroopan alue ei jäisi tämän ulkopuolelle, ja tämän pitäisi nyt parantaa meidän sisämarkkinoidemme toimintaa selkeästi. Kolmanneksi meidän täytyy pyrkiä luomaan sellainen rahoitusväline tämän säädöksen sisälle, ja olemme tätä korostaneet aivan erityisesti, ja Kiinnitän huomiotanne varsinkin siihen, että tämän välineen täytyy olla yksinkertainen, operatiivinen, ymmärrettävä ja tehokas. Ja näissä olosuhteissa meidän täytyy toimia ja teksti tällä hetkellä ainakin vastaa juuri tähän tavoitteeseen tehokkaasti. Ja Valean jo ottikin huomioon tämän, mitä komissio sanoi, eli 50 miljardia on kokonaisuudessaan käytössä tähän. Ja nyt sitten monivuotinen hän ei vielä ole tullut loppuun asti päätettyä. Ja parlamentin kanta kuitenkin olisi se, että kun mitään ei ole vielä saatu päätökseen, niin mistään ei vielä ole päätettykään. Ja sitten tätä lukua tuskin kannattaa ryhtyä muuttamaan. Sen sanomme tässä omassa tekstissämmekin. Ja sitten viimeiseksi yleisluontoisesti vielä liikenteestä. Me olemme Ajalan kanssa päässeet ymmärrykseen siitä, että tuota liitettä A ei nyt käsitellä tämän mietinnön yhteydessä, olkoonkin se kuinka kattava tahansa. Me olemme korostaneet, että tässä täytyy pidättäytyä keskusverkoston piirissä, keskusverkostossa siten kuin se on määritelty näin käytävineen. Näitä täytyy nyt kunnioittaa ja soveltaa tarkasti. No kuitenkin nyt tässä sitten täytyy välttää sitä, että jokainen alue sitten itsekseen toimii tuon liitteen sisällä, kuten tahtoo. No, liikenteestä. Valeanhan puhui energiasta ja televiestinnästä jo enemmän, niin minä puuttuisin nyt siihen, että meidän täytyy parantaa johdonmukaisuutta Eurooppa 2020 strategian kanssa – varsinkin kasvusta. Tässä puhutaan kestävästä, älykkäästä kasvusta ja niin poispäin. Ja sitten näitä täytyy kehittää näitä älykkäitä liikennemuotoja Euroopassa ja myös kehittää uusia teknologioita ja myös ajatella tätä sosiaalipuolta sekä myös käytettävyyttä kaukaisimmilla alueilla ja myös liikuntarajoitteisia. Ja tässä toiseksi Eurooppa 2020 strategian sisällä meidän täytyy pyrkiä määrittelemään yhteisrahoitusmäärät tämän välineen sisällä näille eri hankkeille ja erityisesti liikenteen sisällä pyrkiä myös näitä ruuhkia vähentämään ja sitten myös rajat ylittävyyttä kehittämään entisestään. Mm, toivomme, että tämä asia, joka on arvioitu aika hankalaksikin, niin kuitenkin Itä-Euroopan uusia valtioita, jotka ovat liittyneet tänne, voisivat selviytyä tästä varsinkin yhteisrahoituksesta ja jotka tarvitsevat enemmän apua tuon Eurooppa, tuo Eurooppa pitää saada täysin liittymään tähän muuhun kokonais-Eurooppaan ja luoda, ja nehän ovat myös yhteydessä kolmansiin maihin ja liittyvät siten hyvinkin tiiviisti koko muuhun unioniin. Ja tässä täytyy säännöstellä tätäkin kysymystä mahdollisesti täytyy myös miettiä kohesiomaita, pyrkiä löytämään niille kansallisen oman kapasiteetin käyttömahdollisuudet parhailla mahdollisella tavalla. Ja sitten me olemme myös muistuttaneet alueellisuudesta ja kaupunkialueista – ja niiden hallinnoimisesta yhtenäisesti. Ja tämän koko mietinnön tulos, lopputulos olisikin se, että saataisiin luotua jonkinlaista synergiaa liikenteen energian ja televiestinnän välille. Ja näin mietittäisiin sitten tätä rahoitusta sen kannalta erityisesti. No tosiaan tiedämme, että budjettivaatimukset ovat hyvinkin tiukat ja nyt tänä aikana, kun meidän toimimme kurinalaisesti, ja meidän täytyy pyrkiä julkista varainkäyttöä tasapainoittamaan, niin meidän täytyy myös pyrkiä luomaan kasvua, koska lamaa on toki horjuttanut tätä julkisten varojen käyttöä ja nyt meidän täytyy luoda tällainen, nähdä tämä selvänä kasvun muotona ja tätä täytyy sitten, tähän täytyy suhtautua hyvinkin varovaisesti ja täytyy nyt tarjota tälle välineelle selvä paikkaansa poliittisessa keskustelussa. Kysehän on eurooppalaisesta, selvästi eurooppalaisesta hankkeesta. Meidän täytyy keskittyä juuri kasvuun ja Euroopan unionin rooliin tässä asiassa. Sehän on yksi merkittävimmistä kohdista tämän asetuksen hyväksymisessä lainsäädäntöprosessissa ja meidän tukemmekin riippuu juuri tästä. No niin, on pieni ero energiaa ja televiestinnän ja sitten taas liikenteen välillä budjetin käyttömahdollisuuksissa. Mahdollisesti tarvitaan enemmän tukea liikenteelle kuin muuten, koska tämä julkinen tuki julkiselle liikenteelle ei välttämättä aina ole riittävää. Eli tässä on myös tietynlaista vipuvaikutusta tuon kuljetukseen sijoitetuissa euroissa kasvun näkökulmasta ja näin. Tuollainen aikaisemmin huonommin käytetty kuljetuksen muoto voi päästä parempaan jamaan. Ja näin tässä nyt sitten kokonaisrahoitus pitää saada sitä pitää valvoa siten, että ne hankkeet, jotka eivät ole operatiivisia tietyn ajan sisällä, menettävät tämän rahoituksensa. Joka tapauksessa tämä rahoituskehys on oikein tärkeää Euroopalle nyt tästäkin, näkemyks- tässäkin asiassa ja toivomme, että saamme päätöksen aikaiseksi. Kiitoksia. Toinen esittelijä on edustaja Ajala Sender. Et voitte kuvitella, kuinka paljon puhuja minulla on puhujalistalla. Mutta esittelijä Ajala Sender nyt ensin, hän on esittelijä. Kiitän puheenjohtaja. Niin minäkin kiittäisin hyvästä yhteistyöstä kollegoideni kanssa. Kiitän myös komissiota avusta tässä keskustelussa. Kiitän sihteeristöä. Kiitän Sakaria alueiden komitean esittelijää. Hänenkin kanssaan olemme keskustelleet asiasta. Ja tietysti varjoesittelijöitä kiitän kovasti myös. Olemme saaneet hyvän käsityksen siitä, miltä heistä tämä ehdotus oikeastaan näyttää. Kyse on todellakin poliittisesta keskustelusta rahoitus, hankalassa rahoitustilanteessa ja parlamentti on nyt halunnut nimenomaan edistää tätä sijoituspuolta ja sen kautta luodaan sitten töitä, työpaikkoja ja luodaan enemmän Eurooppaa. Toisaalta tämä liittyy myös tällaiseen suurempaan taustaan. Meidän valiokuntammehan on useaan otteeseen käsitellyt tätä asiaa aikaisemminkin ja pyrkinyt luomaan tällaisen viestintäjärjestelmän suurten eurooppalaisten verkkojen kautta Euroopan tasolle. Eli meillä tällainen kunnianhimo on ollut aina olemassakin rajat ylittävästi ja nyt me sitten olemme usein jääneet neuvostossa alakynteen, mutta tämä keskustelu neuvoston kanssa nyt on osa ajanut meidät tähän tilanteeseen hyvin rakentavalla tavalla. Eli jos rahaa ei enää ole, niin meidän täytyy keskittyä juuri näihin käytäviin, joita komissio on esittänyt omassa ehdotuksessaan. Ja, näistä, ja tässä on tietysti muutama poikkeus otettu huomioon, pääsy, käytettävyys, synergioiden luominen, vähintään näiden kahden sektorin välillä näistä kolmesta, joista nyt juuri puhumme. Ja myös sitten on tarkoitus tarjota uusia rahoitusvälineitä, kun niitä saadaan kehiteltyä Eli meillä on riittävästi talousarviovaroja kuitenkin ja tämän valiokunnan työ on noudattanut juuri niitä budjettirajoituksia, joita meillä on ja olemme päättäneet tässä ensimmäisessä ehdotuksessa olla puuttumatta tuohon luetteloon, jonka komissio meille lähetti. Eli tämä, tässä tämä täytyy ehkä nähdä nyt juuri sellaisena, että jos ei ole olemassa riittävästi varoja, niin sitten me emme myöskään laajenna niitä sen enempää tämän älykkään kuin liikenteen yli ja niin poispäin. Ja näin voimme sitten toimia paljon uskottavammin kansalaisten näkökulmasta ja myös keskenämme toimielinten välillä. Ja näin ollen olemme pitäneet kiinni tiukasti näistä pääprioriteeteista. No, tässä nyt olemme jo kuulleetkin kollegoideni ajatukset ja liitteistä erityisesti, eli nuo muutokset, joita liitteihin on tehty. Me toivoisimme, että tämä menettelytapa suuntaviivojen osalta tulisi hyväksytyksi. Se on nimittäin oikein hyvä metodologia tiettyin korjauksinsa. Me olemme kuitenkin korostaneet tekstissämme sitä, että nykyisin voimassa olevaa budjettia ei saa pienentää, eli riittävästä budjetista pitää, pitää kiinni. Ja me käymme nyt innoissamme sitten keskusteluun neuvoston kanssa. Ja tähänhän juuri äsken kolleganikin viittasi, eli me haluamme toimia tiettyjen rajojen sisällä. Jos rahaa yksinkertaisesti ei ole, niin sitten täytyy eh, jotain kohtia rajoittaa, mutta kuitenkin eh, ajamatta itseämme täysin naurun alaisiksi, eli mitään hirveän radikaalia rajoitusta voi ryhtyä tekemään. No joka tapauksessa tässä nyt on kyse tietysti nykypolitiikasta, jatkuvasta leikkaamisesta ja sen sellaisesta, mutta meillä on kuitenkin olemassa tällä hetkellä riittävät varat näihin ja, ja vielä puuttuisin näihin tarkistuksiin 20 7.22. Me olemme puhuneet niihin tehtävästä kompromississa ja myös aluekehitysvaliokunta on keskustellut tästä asiasta meidän kanssamme voidaksemme parantaa muotoilua näiden tarkistusten osalta Euroopan kattavissa verkoissa myös Itä-Eurooppaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten eh, herra Piper, joka on eh, lausunnonlaatija regivaliokunnassa, saa puheenvuoron ja sitten edustaja Saga alueiden komiteasta kolme minuuttia kumpikin. Pyydän, että te pahastu tästä, mutta muuten olemme äh, täällä äh, keskiyöhön asti. Äh, no niin, sitten edustaja Piper regivaliokunnasta. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä en nyt sano mitään verkkojen Euroopan välineen sisällöstä. Se on täällä esitetty useamman otteeseen, mutta haluaisin yhdestä asiasta puhua, jossa aluekehitysvaliokunta eh, on astunut jo askeleen pidemmälle. Mehän olemme vastuussa kohesiovaroista ja myöskin näistä kymmenestä miljardista, jotka tulisi antaa kohesiorahastosta. Me olemme jo edenneet tässä, kun äänestimme tästä yleisestä rakennerahastusasetuksesta. Siellä erässä kompromississa valitettavasti kilpailu menettely määrärahojen suhteen on hiukan kyseenalaistettu. Yritän nyt sanoa tämä varovaisesti, mutta tältä tämä nyt näyttää. Ja tämän kompromissin kanssa mennään nyt sitten kolmikantaneuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa. Joten me voimme kyllä päättää täällä vaikka mistä, mutta meillä on tämä menettely jo käynnissä, eikä se ole sellainen tilanne kuin mitä enemmistö täällä liikennevaliokunnassa haluaa. Minä yritän nyt kovasti saada nämä kaksi eri kantaa yhteen niin, että me aluekehitysvaliokunnassa saamme teiltä vakuudet siitä, että oikeudenmukaisesti eh, tasapuolisesti jaetaan nuo määrärahat, mutta me eh, annamme teille sen myönnytyksen, että mekin haluamme nämä kilpailumenettelyt myös näiden määrärahojen kohesioosassa. Ja tällä hetkellä yritämme kaikkien osapuolten kanssa saamaan kompromissin menettelynkin suhteen, ettei sitten kolmikantaneuvottelussa tehdä mitään ennakkopäätöksiä, vaan että otetaan huomioon se, mitä täällä kahden vastuuvaliokunnan ja myöskin aluekehitysvaliokunnan kanssa sovitaan. Meillä on nyt tämä lausunto, siihen jätetään tarkistukset huomiseen mennessä ja tuossa aluekehitysvaliokunnan lausunnossa yritämme saada aikaan kompromissin kaikkien osapuolten kanssa, toivottavasti se onnistuu. Haluan vain tässä jo kertoa tästä ongelmasta, joka meillä on aluekehitysvaliokunnassa. Kiitoksia. Edustaja Saga alueiden komiteasta, olkaa hyvä. Ja hvala za besedo, gospod predsednik. Prihajam iz četvrte države Slovenije. Kiitos. Minä tulen Sloveniasta. Minä kiitän tästä kutsusta ja siitä, että minä voin puhua, jotta voin kertoa, miten tässä mietinnössä on, on asiat meidän kannaltamme. Suurin enemmistö oli tämän tukena ja se osoittaa siitä, siitä kertoo siitä, että tämä uusi ehdotettu instrumentti on paikallistason tukema. Kuinka tämä lausunto sitten laadittiin? Meillä on ollut hyvin paljon neuvotteluja, konsultaatioita – ja e, DG Movin kanssa myöskin meillä on ollut monenlaisia toimijoita, paikallisia tahoja, eri ammattialojen edustajia ja myöskin Euroopan parlamentin esittelijöiden kanssa olemme olleet myöskin tekemisissä. Ja tällä tavalla me tiedämme, että hyvin laajan tuen se on meiltä saanut. Tässä kolme asiaa. Ensinnäkin me tarvitsemme alueiden kehittämiseksi rahaa näiden kolmen pääkohdan e, kehittämiseen. Miten me saamme sitten näitä CEFn tulokseen syntymään. Me olemme saaneet tälle instrumentille hyvin laajan tuen komiteastamme, mutta me haluaisimme myöskin tehdä tiettyjä ehdotuksia tämän instrumentin käyttöönotto on tärkeää ja kun kumppanuuksia ajatellaan ja näitä tukikelpoisuuksia, niin me toivomme, että Euroopan komissio selittää meille, että tämä 10 miljardia kohesiorahaston rahastosta, että siinä otetaan huomioon se, mitkä maat ovat tukikelpoisia näiden rahojen käyttämiseen. Tämä on myös sen mukaista, mitä aluevaliokunta ja komissiokin ovat halunneet. Meidän täytyy löytää kompromisseja ja konsensusta. Ja me toivomme, että kaikki jäsenet, jotka ovat eri valiokunnista tässä vastuussa, niin olisivat tämän takana, koska tämä instrumentti on hyvin tärkeä paikallistasolle. Se vaikuttaa hyvin paljon paikallishallinnon budjettiin. Näillä viranomaisilla on lainmukainen vastuu monista näistä asioista, joita tässä, tässä tekstissä on kysymys. Ja siksi heidän täytyy olla mukana. Jos me emme ota eh, näitä tahoja mukaan, niin miten me sitten voimme stimuloida jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kaiken sen hallinnollisen tuen, joka on. Ne, jotka ensimmäisenä pyytävät rahaa myös sitä saavat. Ja ehkä tässä nyt tulee uusi alku verkkojen Euroopassa uudelle tavalle. Thank you. Okay, right. Now we've got... Kiitos. Meillä on sitten varjo esittelijät molemmista valiokunnista, kunhan he tulevat paikalle. Minä menen tästä, käyn tätä listaa läpi ja sitten Voitte tässä sanoa. Mr. De Grandes, Mrs. Tico, Mr. Danielis, Mr. Ertog, Ertog, Mr. Kumutsatsos, and from ITRA I have got Mr. ITREstä. Odi. Voitteko nyt ilmoittaa, haluatteko puhua? Itren, Itren varjoesittelijä. Otetaanpas tänne ylös. Herra Prillo on kuitenkin seuraava, koska hän on varjoesittelijä. No niin, sitten te olette Itren varjoesittelijä. Te saat, herra Pilo, te saatte aloittaa kolme minuuttia. Grazie, presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa ihan alussa. Haluaisin kiittää eh, ja onnitella kolmea esittelijää heidän mietinnöstään, joka tuo todellista parannusta komission tekstiin ja joka tekee eh, tästä ehdotuksesta selkeämmän sekä mitä tulee rahoitusvälineiden käyttöön että myös rahoitusasteeseen. Mm, eh, tämän mietinnön perusajatus saa täyden tukeni. Ajatus siitä, että Eurooppa täytyy yhdistää, sen täytyy, siinä täytyy rahoitus keskittää sellaisiin hankkeisiin, jotka todella tuovat eurooppalaista lisäarvoa. Tästä syystä on tarpeen keskittää määrärahoja hankkeiden toteuttamiseen ja laittaa öö, maksimi rajaksi 1,5 prosenttia, mitä tulee toteutettavuustutkimuksiin. Ensimmäistä kertaa Eurooppa tekee yhteisen rahaston liikenteen kasvun ja televiestinnän alalle. Juuri verkkojen Euroopan välineen kohdalla mielestäni on tärkeää, että 10 artiklassa kokouksessa nostettiin yhteisrahoitusastetta synergia ainakin kahdella alalla. Samassa kohdassa asetetaan korkeammat yhteisrahoitusrajat ilmastopaketissa ja 2020 paketissa. Lisäksi voitaisiin nostaa niiden hankkeiden yhteisrahoitusosuutta, jotka tuovat innovaatiota tai ympäristöllistä kestävyyttä. Sitten on hyvä, että täällä on ylimääräinen osa liitteessä, joka määrittelee ne hankkeet, jotka voivat tuoda lisäarvoa. Mielestäni tarkistus 54 on yhteen sopiva energiainfrastruktuurien suuntaviivojen suhteen mutta kohta ja kohta B liittyen yhteisiin hankkeisiin. Sellaiset eh, hankkeet, joita pidetään kaupallisesti kestävinä, mutta jotka sisältävät eh, kuitenkin rahoitusriskin investoijille, koska eh, ne ovat riskinarvioinnin alla niin, että voidaan tehdä päätös investoinnista. Minun mielestäni tämä ei ole selkeä määritelmä ja se voi auttaa ongelmia silloin, kun pitää valita sellaiset energiahankkeet, jotka voisivat saada EUn tukea. Mitä tulee liikenteeseen, niin silloin mielestäni on tärkeää, että on määritelty nämä horisontaaliset prioriteetit, äh, muun muassa merien moottoritiet. Ja äh, on tärkeää äh, varmistaa Eh, että yhdistetään satamat ja rautatiet, jotta ei olisi tätä puuttuvaa viimeistä kilometriä, joka on eh, ollut eh, eurooppalaisten satamien puute pitkään. Kiitoksia. Ilmeisesti meidän täytyy laittaa kello käyntiin, hyvä sihteeristö. Edustaja Debakker, kolme minuuttia. I would also like to thank the rapporteur starting off. I think they did a Kiitoksia esittelijöille. He ovat tehneet hyvää työtä. Tässä on hyvin vaikea työ ja se vielä jatkuu. Aluksi tietenkin eh, voidaan sanoa, että täytyy katsoa kuinka paljon tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen on rahaa saatavilla. Ja jos rahaa on, niin mitä muita vaihtoehtoja hän ei ole. Mitä sitten tulee liikennekohtaan tai osioon? On hyvin tärkeää, että kaikilla on samat säännöt, kun toimitaan jos eri liikennemuodot joutuvat kilpailemaan keskenään, niin, niin silloin, siinä asiassa täytyy ottaa huomioon se, että kaikkia näitä liikennemuotoja käsitellään samalla tavalla, kuten vesiliikennettä ja raideliikennettä. Ja katsotaan, minkälaisia mielenkiintoisia muutoksia tässä tulee. No sitten nämä liikennekäytävät. On aivan selvää, että tätä keskustelua on jo käyty enkä ole 49 tarkistuksen kannalla, koska se on minun mielestäni sellainen, että se heikentää lenkkejä, linkkejä näiden suuntavivojen suhteen. TEN 10 TEN T-verkkoihin pitäisi päinvastoin vahvistaa näitä, näitä linkkejä. Mitä sitten budjettiin tulee, on hyvin tärkeää, että meillä on tällainen talouden instrumentti käytettävissämme. Toinen asia, 64, siinä missä puhutaan ihmisten infra, e, infrastruktuurista, joka olisi liik- liikuntavammaisille – sitten tarkistus 75. Ehkä tässä ehdotetaan, että se tulisi vähän väljemmäksi. Ehkä meidän pitäisi katsoa sitä vähän tarkemmin ja huolehtia siitä, että nämä hankkeet pannaan täytäntöön aikataulussa. Merien autotiet e, on, se on hyvä, että tämä on tärkeällä asia, sijalla tässä mietinnössä. Enemmän fokusointia liikennealalla uusiin innovaatioihin – ja muutkin ohjelmat, kuten Horizon 2020. Mutta kaikki tietenkin tuovat rahoitusta tästä välineestä. Ja se kaikkein poliittisesti herkin asia on, on se, että miten näitä kohesiorahaston varoja käytetään. Jos me, jos me emme näitä asioita ota huomioon, niin niin meidän täytyy aina muistaa, että parlamenttikin on mukana tässä e, mukana ja tiedän, että täällä monenlaisia ongelmia on, mutta kuinka sitten täytyy katsoa, kuinka tätä kohesio rahaston rahoja käytetään, eli minä ehdotan pysymme komission ehdotuksessa. Audi, three minutes, please. Herra Odi, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. No minä haluan puolestani onnitella tästä mainiosta yhteistyöstä kolmen esittelijän välillä. Minä mietin sitä, onko tässä nyt kyse suuresta investointihankkeesta suhteessa nyky budjettimahdollisuuksiin. Täällä on tämä tarkistus, jossa puhutaan tuhannesta miljardista eurosta. Ja minä kysynkin nyt tätä ja sitten vielä tuo 50 miljardia, jonka komissio on arvioinut tähän tarvittavan. Ja minä mietin sitä, olemmeko me nyt riittävästi ponnistelleet uusien ajatusten rahoittamiseen jo tässä viime vuosisadalla sähköistettiin maaseutua ja tämähän ei tietysti ollut sinänsä Euroopan unionin ajatus. Ja sitten myös luotiin näitä mm, tiemaksuja Eurooppaan. Meidän täytyy löytää tällaisia uusia keinoja löytää rahoitusta, jotta nämä verkot sitten rahoittaisivat itse itsensä. Ja minä tosiaan vielä kertaalleen onnittelen esittelijöitä, mutta mietin, pitäisikö meidän nyt tässä suuressa tuhannen miljardin sijoitusohjelmassa esittää nyt jonkunlaisia muutoksia. Siihen on tuo 42 tarkistus tehtykin. Edustaja Kramer, Kiitos. Minäkin kiitän esittelijöitä tästä mietinnöstä ja haluaisin korostaa sitä, mitä edustaja Rike sanoi. Rajat ylittävästi on tuettava liikennettä, säästöä tarvitaan, kasvua on edistettävä, kasvua ja eurooppalaista lisäarvoa nopeampia itsensä kustantavia hankkeita, ne on todistettava. Tämä on kaikki hienoa, mutta me ollaan yhtään näistä tavoitteita saavuttanut, vaikka olemme 30 vuotta tätä asiaa ajaneet, koska meillä on Euroopassa tilkkutäkki, mitä tulee äm, ratotieverkkoon, ja ä, aukot ovat juuri rajoilla. Et eurooppalaista lisäarvoa ei ole syntynyt. Jos katson nyt tätä, tämän liitteenhän pitäisi pysyä tällä, niin meillä on nämä samat väylät. Erityisesti silloin, kun on kyse erityisen kalliista, niin sitten niitä äh, mainitaan. Esimerkiksi äh, Sto- Tukholman Palermon väylän täytyy mennä Brennerin solan kautta, vaikka Itävalta on sulkenut nämä hankkeet äh, kolmen vuoden ajan. Me siis keskeytämme mm, tällaiset hankkeet, koska jos käytetään isoa porakonetta tunnelin poraamisessa Alpien läpi, niin siinä ei tarvita kovinkaan paljon työpaikkoja. Jos sentään sanerattaisiin olemassa olevat tiet, niin saisi paljon työpaikkoja ja myös lisää tehokkuutta. Minulle yksi esimerkki on tämä Valtian Arjanmeren väylä. Tämä voitaisiin viedä läpi paljon nopeammin ja olisimme voineet luoda paljon enemmän työpaikkoja. Sen sijaan satsataan tähän tunneliin, josta kukaan ei tiedä milloin se on valmis. Melu. Jos me haluamme esimerkiksi liikennekaluston melua vähentää, niin siihen on käytetty 10 miljoonaa mutta koko kalusto Euroopassa, siihen tarvitaan vain 3-4 miljardia melun vähentämiseksi. Mutta tämä jätetään tässä mietinnössä ulkopuolella. TEN-verkoissa melulla on merkitystä samoin kuin muissa mietinnöissämme. Meidän on nämä asiat nostettava esiin. Miksi Tukholma-Palermo-väylä? Miksi se ei kulje Rostokin kautta? Miksi nämä kaksi sveitsiläistä tunnelia, jotka ovat kohta valmiita, yksi on jo valmis ja toinen on kahden vuoden kuluttua valmis, miksi niitä ei käytetä vaihtoehtoina? Kyllä, me olemme valinneet tiettyjä väyliä, emmekä mitään tarkkoja reittejä, mutta me olemme ainoastaan siellä, missä nämä miljardihankkeet ovat. Se jo hyötyttää rakennus teollisuutta ja pankkeja, mutta liikennepoliittisesti meillä ei ole siitä mitään hyötyä, meidän on lähdettävä tästä pois. Me emme tarvitse enemmän määrärahoja, vaan eh, uudenlaista politiikkaa. Ja että ne kymmenen hanketta, joita emme ole 30 eh, vuoden aikana toteuttaneet, eh, voidaan toteuttaa nyt, kun määrärahat ovat tiukilla, niin hän on väärässä. Meidän on opittava menneisyydestä, muuten meillä ei ole tulevaisuutta. Kiitoksia. Minulla on täällä vielä kymmenen puhujaa listalla, kaksi minuuttia jokaiselle, koska minulla on vielä kolme puhujaa komissiolta, joten kaksi minuuttia jokaiselle. Herra Groschista lähtien, hän on varmasti hyvänä esimerkkinä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tässä esittelijöitä ja liikennevaliokunta on hyvin selkeän näkemyksensä jo antanut. Me voimme tietenkin asioista keskustella. Tässä on nyt uusi lähestymistapa komissiolta. Tässä on kolme asiaa, mitkä haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin nämä hankkeet itsessään. Me voimme tietenkin tätä listaa parannella, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että tässä on nyt hankkeita, jotka tehdään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja se on mielestäni tärkeä asia. Ehkä tässä pitäisi prioriteeteista keskustella, mutta kuitenkin tämä yhteistyö on tärkeä minulle, ja miksi niin? Ja jos siitä syystä, että jos vaikka rahaa jatkossa, jatkossa ei olekaan, niin silloinhan on selvää, että maiden täytyy ymmärtää se, että projekteista täytyy luopua. Tämä on eh, vähän eri asia kuin mitä tässä keskustelussa on tullut esiin, eli se pitäisi täällä tarkentaa. No tietenkin me olemme eh, tämän rahoituksen takana tulevina vuosina ja meillä on myös hyvin vaikeita tilanteita, jotka tulevat eteen aivan kuten Dominik Rike sanoi, että meillä on hyvin suuria haasteita, joihin pitää saada suoria vastauksia. Ja sitten vielä viimeinen kohta, mitä erityisesti aluekehitysvaliokunnassa on käsitelty. Meidän pitää tällä liikenteen puolellakin olla eh, selvää se, että tässä on kolme valiokuntaa, eh, jotka ovat tässä mukana. Ja tässä on 10 miljardia kohesiorahaston rahoja. Tässä pitää löytyä kompromissi jotta me voimme, jossa voidaan tätä keskitettyä menettelyä käyttää. Pitää olla aivan selvää se, että jos e, valmistelutyö on tehty hyvin, niin silloin tästä rahasta saadaan palautetta tai siis onnistuminen on edessä. koska joskus hän on aikaisemmin käynyt niin, että on ollut rahaa ja niitä ei ole voitu osattu hyvin käyttää. Mutta joka tapauksessa tämä on ainutkertainen mahdollisuus. Niin meidän täytyy neuvostolle osoittaa, että olemme uskottavia tässä, tässä asiassa. As yet nobody stuck to time, so this is Tähän mennessä kukaan ei ole vielä pitänyt puheenajastaan kiinni. Tästä tulee katastrofi. Äh, Robert, sinä olet äh, varjoesittelijä, kolme minuuttia. Kiitokset. Kiitokset esittelijöille siitä, että he ovat aivan oikean suuntaan kehittelemässä tätä verkkojen Euroopan välinettä. Ja nyt, jos mietin tätä rahoituskehystä, niin tässä on ajateltu, että pitäisi nyt käyttää sitten euroja oikein. Tässä erityisehdotuksessa mielestäni vaikuttaa siltä, että on kaikista tärkeintä pitää kiinni näistä käytävistä. Jos me menetämme tämän käytävän rakenteen, niin menetämme myös eurooppalaisen lisäarvon käytännössä kokonaan, ja tästähän puhutaan paljon liikennealalla. Toiseksi haluaisin puuttua kohesiorahastoon. Grosin kommentti oli aivan oikea. Tämä oli hyvä kompromissiehdotus verkkojen Euroopan välineeksi. totta kai täytyy pyrkiä luomaan myös kilpailua näiden hankkeiden välille saadaksemme parhaimmat tulokset aikaan. Ja nyt tämän, tämän miehinnön, mietinnön viimeinen kohta, jossa puhutaan kansallisesta osasta. Muistan tästä yhden esimerkin Lontoosta. menneiltä ajoilta. joka ei, jossa ei sitten kuitenkaan kovin paljon pystytty menestymään kohesiorahastojen käytössä. Rahat saattavat myös menettää nuo varansa. Jos me nyt haluamme saada tämän verkko- ja Eurooppa-välineen todella toimimaan, niin meidän pitäisi käyttää niitä, sitä järkevästi. Edustaja alkaa tulla kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tämähän se, pysyy ja kaatuu budjetin mukana ja neuvostolla on siinä sananvalta ja se päättää siitä, onko tämä vain kaunista sanahelinää vai todellisuutta kohesiorahastosta. Minä uskon, että meidän täytyy tehdä parhaamme, että varmistamme, että nämä kaksi vaikeasti yhdistettävää asiaa sopivat yhteen. Kohesio, maiden vaatimukset on otettava huomioon. Toisaalta meidän täytyy luoda äh, keskitetty eurooppalainen hallinto, emmekä hyväksyä mitään blankkosekkejä, jotta meillä olisi kunnollisia hankkeita. Mutta kompromissiin varmaan päästään, jos kaikki ovat siihen valmiita, ja liikennevaliokunta on tässä avoin. Äh, artiklat 10 ja 17, siellä puhutaan synergiasta, eh, liikenteen, televiestinnän ja muiden alojen välillä mutta sitten meidän on katsottava, miten tämä jakautuu, jotta nämä rahat jaka- jaetaan oikein ja myöskin johdonmukaisuus näiden välillä, CF ja TNVn välillä myöskin, mitä tulee eurooppalaiseen lisäarvoon. Tässä on erilainen määritelmä näissä eri mietinnöissä. Ja sitten melu haitat rautatieliikenteessä. Lisäksi haluaisin vain sanoa, että yhteisrahoitus on mielestäni kehittynyt hyvin, koska on otettu mukaan yhteentoimivuus rautatieliikenteessä ja myös liikkuvuus, liikuntavammaisten liikkuvuus. Gracias, presidente. Kiitän puheenjohtaja. Niin, Euroopan perusrakenteen rahoittaminen ei tietenkään ole mikään uusi ongelma, mutta nykytilanteessa kaikki on tietysti hankaloitunut edelleenkin, kun huomattavasti on laskettu tähän ohjattavaa varamäärää ja se on vaikuttanut suoraan työllisyyteen ja sitten myös tässä tasapainoilla jatkuvasti julkisen velan kanssa ja pohditaan ratkaisuja tähän rahoitusongelmaan, varsinkin minun maassani. Joka tapauksessa tässä nyt täytyy pyrkiä löytämään innovatiivisia uusia rahoitusmuotoja. Meidän täytyy nyt kyllä toimia hyvin, hyvin mielikuvituksellisesti, jotta me saamme jotain tässä nyt aikaiseksi. Ja niin kuin tässä jo muutamat tarkistukset ovatkin osoittaneet, niin ei tule sitten pirstaloida ja tätä ja vääristää markkinoita hankkeilla pitää olla aina jotain lisäarvoa ja pyrkiä löytämään myös eri olemassa olevien infrastruktuurien välille selvää synergiaa ja yhteentoimivuutta. Sen pitäisi olla tavoitteemme. On toki hyvä, niin kuin monissa tarkistuksissa on sanottu, että parlamentilla pitäisi olla oikein näkyvä rooli tässä yhteydessä talousarvioviranomaisena ja, ja valiokunnalle sitten kerrotaisiin, kun hyväksytään tuo monivuotinen ohjelma. Ja sitten myös olisi tällainen jälkikäteen suoritettava arviointi näissä kysymyksissä. Hyvä puheenjohtaja, nyt näyttää kyllä olevan huonot ajat näin kunnianhimoisille hankkeille, mutta tämän asetuksen pitäisi kyllä olla näkyvällä paikalla. Kiitoksia edustaja Ford, kaksi minuuttia. Thank you, I'll try and be fast. Kiitoksia, minä yritän olla nopeampikin. Minä olen erityisen kiinnostunut näistä infrastruktuuriinvestoinneista ja näitä pullonkaulujen selvittämisestä. Minä tiedän, että tätä ydinverkkoasiaa ei haluta avata, mutta kuitenkin tästä saattaa tulla sellainen pullon kautta. Meidän pitäisi ehkä olla vähän tehokkaampia silloin, kun me sijoitamme koko tähän verkostoon, että nämä pullonkallot aukeaisivat. Ja tällainen kokonaislähestymistapa voisi olla hyvä. Hyvää työtä on tehty merisatamien taustamaastossa ja, ja tämä rajat ylittävä osio on tärkeä e, ja eikä ole pelkästään kysymys tästä satamastrategiasta. Me haluamme tietenkin EU-ssa tehdä kauppaa ei-EU-maiden kanssa. Ja tässä me rakennamme kauppaa ja sitä varten meidän täytyy huolehtia siitä, että satamat sekä EU-ssa että ulkopuolella ovat sellaisia, että, että tämä kauppa sujuu. No sitten laajakaista, joka on usein tässä valiokunnassani esillä. Olen iloinen, että se on mukana. Meidän täytyy varmistaa se, että me tuomme maaseutuja alueita aivan samalla tavalla kuin kaupunkeja. Ja siinä maaseudulla on hyvin vaikea päästä yksityissektorin äh, turvin, mutta jos, äh, jos me emme tue maaseutualueita äh, julkisella rahalla, sillä tavalla kuin voimme, niin silloin meillä on kaksi eri talouselämää, eli kaupungissa ja maalla erilainen. Particularly Cumbria, I would... Kiitoksia. Sitten eh, edustaja De Grandes. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin siitä, että esittelijöiden mietintö on mainiota. Se on tehty kurinalaisesti ja myös hyvin todellisuuden tajuisesti. Eurooppa tarvitsee perusrakenteita, jotka auttavat unionin alueita integroitumaan toinen toisiinsa. Tämä on aivan erityisen perustavanlaatuista. Olen samaa mieltä esittelijöiden kanssa siitä, että tässä tarvitaan nyt selvä käsitys maantieteellisestä tasapainoisesta jaosta kohesiorahaston varoille muun muassa. Ja meidän täytyy pyrkiä nyt käyttämään näitä varoja kustannustehokkaasti. Varojahan on aika tavalla vähän. Meidän täytyy pyrkiä lyömään, loitamaan myös synergioita eri alueiden, alojen välillä ja erityisesti tämän käytän, näiden käytävien, käytäviin pitäisi kiinnittää huomiota tässä verkkojen Eurooppa-välineessä. Me korostamme erityisesti sitä, että näitä kaikkia toimia, jotka lisäävät yhteen toimivuutta Euroopan kuljetusliikealalla, pitäisi tukea ja toivottavasti komissio nyt ei ryhdy mitään myymään liian halvalla. Eli tässä, jos nyt halutaan toteuttaa näitä eurooppalaisia päätöksiä, niin me sitten pääsemme paljon paremmalle tasolle tällä alalla. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Correra de Campos. Thank you, Mr. President. I, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta tarkkaan lukea tätä mietintöä, mutta uskon todellakin, että se on hyvää työtä. Kuitenkin tässä mietinnössä ehdotetaan energian kohdalla joitakin asioita, jotka ovat täysin sen vastaisia kuin mitä päätettiin tänään meidän energiamietinnössämme. Minulle annettiin tehtäväksi täyttää neuvottelumandaattimme ja neuvosto haluaa saada tämän päätöksen joulukuun mennessä, minulla ei voi olla tällaista ehdotusta, joka menee kahteen eri suuntaan. En voi hyväksyä tällaista jakomielitautista ratkaisua, jossa ehdotukset, jotka löytyvät 15 artiklasta meidän asetuksessamme, tuhotaan tässä asetuksessa. Ensimmäinen suositus, joka meillä täytyy olla, on johdonmukaisuus. Ja me olemme jo hyväksyneet tämän ensimmäisessä käsittelyssä, joten emme me voi kumppaneillemme osoittaa yhteispäätösmenettelyssä, että meillä on eri näkemys kahdesta eri asiassa joten meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa jotakin näistä tarkistuksista. Tämä koskee erityisesti 54 artiklaa ja 60 artiklaa, jotka liittyvät energiaan. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja, koska ei meitä uskota, jos meillä on sitten kaksi eri näkemystä. Kiitoksia. two minutes. Kiitoksia edustajat Sikkao, kaksi minuuttia. Kiitän puheenjohtajaa. Minä tahdon myös onnitella esittelijöitä. Haluaisin esittää muutaman yleishuomion. On syytä maantieteellisesti jakaa oikeudenmukaisesti nämä hankkeet näissä verkkojen eurooppa välineissä erityisesti uusissa jäsenvaltioissa on suuremmat tarpeet energian, televiestinnän ja liikenteen kehittämiselle ja erityisesti nyt tässä puutun kuljetusalaan. Ja juuri liikennepuolella tarvitaan esimerkiksi jokisatamien satamiin lisää huomiota ylipäätään vesiliikenteeseen ja 10 miljardia euroa tähän on ehdotettu kohesiorahastosta. Toivon, että tässä myös jäsenvaltioista saadaan kansallista varaa tähän ja toivon, että jäsenvaltiot eivät menetä nyt näitä rahaosuuksiaan tiukan taloustilanteen vuoksi. Ja sitten ICT TEN-T-hankkeesta, verkkojen Eurooppa-välineestä. Toivon, että parlamentti tiukasti taistelee neuvoston kanssa, jotta näitä summia ei vähennetä Euroopan yhtenäistämisestä tällä alalla. Ja varsinkin korostaisin sitä, että nämä eh, maakaasu eh, ja nestekaasu eh, käytävät saataisiin toimimaan, toimimaan erityisesti tuolla mustalla merellä ja sen, sen käytävissä tuonne Kaspian mereen. Edustaja saako kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Me ymmärrämme kaikki ne syyt, miksi tämä on hyvin tärkeää, tämä mietintö. Kaikki kollegat ovat tämän jo tässä sanoneet ja minä haluaisin nyt onnitella esittelijää, joka on tehnyt näin, esittelijöitä, jotka ovat tehneet näin loistavaa työtä. Minulla on ollut mahdollisuus liikennevaliokunnan edustajien kanssa käydä keskustelua. Ja näin voin sanoa, että Tämä mietintö on hyvin tärkeä näille eh, transeurooppalaisille, eurooppalaisille verkoille. Tämä on ikään kuin happiruiske. Ja me olemme tietenkin hyvin kiinnostuneita sitten laatukysymyksistä. Me emme tietenkään voi hyväksyä sitä, että tehdään vähennyksiä, jotka kaivavat maata jalkojemme alta, kun yritämme yhdenmukaisia, johdonmukaisia verkostoja laatia. Kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että tarvitsemme e, lisää tukea meriliikenteelle. Sitä tulemme seuraamaan hyvin tarkasti. 10 miljardia kohesiorahaston varoja – ovat, ne ovat käytettävissä ja me odotamme, että tästä tulee tulosta ja kompromissi, joka kattaa kaiken. Kiitoksia kumut, edustaja Saakos. edustaja Kannelis, kaksi minuuttia. Proedre, για την καλή τους έκθεση. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin haluaisin olla täysin samaa mieltä esittelyiden kanssa siitä, että nämä, tämä meriväyliä, näitä merten moottoriteitä on edistettävä. Ne ovat erittäin tärkeitä. Ne todella täydentävät liikenneverkkoa, koska ne tuovat kasvua, ovat ympäristöystävällisiä ja ne eivät ole mikään yksisuuntainen tie. Sitten kohesiorahastoon olisi nyt oikein hyvä asia selvittää, miten tämä hankkeiden lisätuki saadaan aikaiseksi ja miten näitä hankkeita voidaan viedä eteenpäin. Sitten yhteisrahoituksesta, siis kymmenen artiklasta. Nämä summat ilmastonsuojeluun tässä pidän Eertukin ja Kumutsaukoksen ehdotusta hyvänä, että tehdään tutkimus ilmastovaikutuksista. Tämä tutkimus on heidän tenverkko mietinnössään. Sen sijaan, että katettaisiin vain nämä hankkeet, tämä voisi koskea myös niitä hankkeita, jotka voivat saada 10 prosenttia lisää rahoitusta Ja onnittelut vielä esittelijöille. Ja lopuksi edustaja Ertug. Kiitoksia e, esittelijöille. On todellakin tärkeää, e, tästähän on monta kertaa puhuttu, on tärkeää, että raha on käytettävissä e, tähän hankkeeseen ja sitä me tuemme. Ja mitä näihin suuntaviivoihin tulee var- varjoesittelijänä, voin sanoa, että tämä, tämä tematiikka näistä e, päästöistä, 80 prosenttia e, näistä tavaravirroista on Euroopan laajuisia. Ja tämähän osoittaa sen, kuinka tärkeä e, asia on ja miten, me, miten paljon eurooppalaista lisäarvoa tässä on kyseessä. Jokainen euro, joka sijoitetaan melun vähentämiseen, on tärkeää. Esimerkiksi 10 desibelin vähenemisestä e, se on jo puolet vähemmän rasitetta ihmiselle. Sitten nämä kustannukset, ne ovat suhteellisen pienet. Ja tässä tuhannella eurolla investoinnilla tehdään paljon. Ja jos me katsomme e, näitä tavaraa vaunuja, jos, jos jos me haluamme todellakin investoida, niin, niin se on mahdollista. Lopuksi haluaisin esimerkkinä kertoa Sveitsistä. Kollegat ovat 1,1 miljardia investoineet näihin tavarareitteihin. Ja se on ihan selvästi tuonut lisää elämänlaatua ympäristö on parempi ja tällä tavalla kustannuksetkin ovat laskeneet. Myöskin kansalaiset ovat olleet hankkeiden tukena. Thank you very much, Mr. Ertug. Kiitoksia, edustaja Ertug. Nyt komissio sitten komissio nyt varmaan on huomannut, että jäsenet ovat hyvin pitäneet kiinni puheajoistaan, joten annan nyt sitten komissiolle kaksi minuuttia jokaiselle. ö, ensinnäkin öö, Rapake ja sitten De Graffe ja sitten Benoit. Rapake. Thank you very much, Mr. Chairman. I think it's a... Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Tämä on mainio mietintö ja tässä on hyvä nyt sitouttaa neuvosto myös tähän mukaan. Se heijastuu tässä tekstissä. Komissio on hyvin kiitollinen kaiken, kaikkien kolmen esittelijän työstä. Tämä on oikein vakaa teksti. Se myös parantaa neuvoston ja komission tekstejä. Tässä muutama horisontaalinen kohta, muutama aika teknisiäkin. Ehkä voisimme nämä käsitellä suoraan esittelijöiden kanssa ja sihteeristön kanssa, mutta minä haluaisin vain huomauttaa, että me olemme tyytyväisiä tähän synergiatyöhön se on yksi tärkeimmistä asioista tässä verkkojen Euroopan välineessä voimme miettiä sitä, sen täytäntöönpanoa esittelijöiden kanssa ja myös sitten komitologiasta. Tietysti me olemme suhtaudumme tähän aika perinteisesti tässä keskustelussa, miten tätä komitologiaa välinettä pitäisi käyttää. Ei tuskin siihen tulee palata, koska komission mielipide on sama kuin ennenkin. No sitten tässä, tästä vaikutusten arvioinnista toteuttamisen jälkeen. Tämä on selvä viesti viraston jo toteuttamasta työstä, jota arvostan kovasti ja jäsenvaltioiden täytyisi pyrkiä käyttämään tätä välinettä mahdollisimman paljon myös uusissa valtioissa. Ja sitten vielä tästä liikenteestä teksti parantaa mielestäni, on parantunut hyvin paljonkin. Ja sitten tässä puhutaan tuosta merestä ja kilpailukyvystä ja sen sellaisesta ihan hyvällä tavalla. Yksi asia innovaatiosta komission ehdotuksissa Toisaalta olen hyvin tyytyväinen että siitä keskittymisestä korkeimpaan unioniin lisäarvoa tuottavaan hankkeeseen, mutta ehkä tässä voitaisiin käyttää myös pehmeämpiäkin ajatuksia, kuten komission ehdotuksessa alun perin oli. Ja tietysti myös on aika paljon teknisiä kohtia rahoitusvälineestä ja tuista ja rahoituksesta ylipäätään, jota varmasti käsittelemme sitten kahdenvälisesti. Saanko vielä 10 sekuntia Piperille vastata seuraavaa, koska moni muukin puhui tästä 10 miljardista ja sitten vielä eri politiikan välineiden yhteen toimivuudesta periaatteet, jotka Piper Gross ja moni muu otti esille tässä komission mielestä. Tämä väline on ottanut tuon summan hyvin käyttöön. Ehkä on muitakin tapoja hoitaa tämä asia, ja jos niitä varmasti teillä nyt on esittää, niin hyvinkin avoimesti suhtaudumme niihin. Tuo oli kauhistuttava kaksi minuuttia. De Graaf äh, Connectasta toivottavasti pidätte paremmin kiinni puheajasta. Kiitoksia. Minä yritän äh, säästää nämä eräpaken 45 sekuntia. Ensinnäkin synergiasta haluaisin SEFin verkkojen Euroopan välineen digitaalista puolta puolustaa ja suurin kasvu syntyy informaatio- ja kommunikaatioteknologian investoinneista, joten synergia on tässä erittäin tärkeää. Toiseksi me kannatamme viittauksia mietinnössä tärkeisiin periaatteisiin, yhteen toimivuuteen, tekniseen neutraaliuden, verkkojen avoimuuteen, eurooppalaisen kulttuurin ja perinnön säilyttämiseen. Ja minun komission jäseni pitää näitä periaatteita erittäin tärkeinä ja haluan niitä toteuttaa. Ja sitten viimeinen asia puheenjohtaja liittyy näiden rahoitusvälineen merkityksen. Olemme samaa mieltä esitöiden kanssa, että laajakaistoja olisi erityisesti tuettava, koska ne ovat lähes budjettineutraaleja, niillä on korkea vipuvaikutus ja verkkojen Eurooppa televiestinnän vaikut, televiestintäalalla on hyvin saanut yksityistä investointeja. Yksi euro tot, saa aikaan 5-10 euroa investointeja. Tämä voidaan todellakin saavuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Benoit Energiasta. Kiitoksia. Kolme asiaa otan esille. Ensimmäinen, tarkistus 47. 80 prosenttia energiabudjetista pitäisi osoittaa rahoitusvälineisiin. Tämä ei ole oikein. Meillä on nimittäin hyvin vaike- suuria vaikeuksia vielä täytyy katsoa, miten nämä kaasujen muut virrat menevät. Se, mitä, mitä puhuttiin mar- markkinoiden integroinnista ja uusista energiavaroista, niin tämä 80 prosenttia e, ikään kuin rahana, siis me haluaisimme muuttaa tätä suhdelukua 20-80 toisinpäin. Me olemme nähneet, miten Itre tästä äänesti aamulla ja me olemme Itren lausunnon kannalla, joten meidän ei tarvitse nyt tässä käydä toistamaan näitä, näitä tarkistuksia. Sitten 67, 68, tämä yhteisrahoitus asia. Täällä on ongelmia Itä-Euroopan maissa – Ne he nimittäin saivat hyvin paljon rakennerahastorahaa ja on hyvin paljon vaikeampi yhdistää tätä osaa Euroopasta. Te tiedätte, mitä tarkoitan, kun puhun kaasusta. Ja nämä energiasaarekkeet, mitä vielä on, niin täytyy jotain tehdä. Investoinnit ovat hyvin vaikeita. Jos me saamme paremmat yhteydet, niin silloin tietenkin saamme energian hinnan alas. Ja sehän on tietenkin infrastruktuurin ja jouston tarkoituksenakin. Uh, Esittelijät yksi minuutti kullekin. Onko teillä jotain sanottavaa? Edustaja Valean ensin. Kiitokset, kiitokset uh, kommenteistanne. Olen nyt tästä yleisiä suuntaviivoja keräillyt yhteen. Olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin ja yhteiseen työhömme. Uskon, että hyvin, hyvällä tahdilla pääsemme eteenpäin. Komission ajatukset eivät tulleet yllätyksenä minulle, koska kävimme ne keskustelua jo luonnosta kun yhteydessä. Energiapääosasto Tämän sanon teille, jos teillä on tuo 10 miljardia, jolla täytyy toimia, niin ei se auta, jos 80 prosenttia siitä laittaa luotoiksi, koska sitten se käytetään ja loppuun ei oikeastaan jää mitään. Joten tässä meidän käsityksemme ja strategiamme ovat täysin vastakkaiset. Pyrin toki löytämään tukea tästä talosta meidän kannallemme. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikesta tästä tuesta ja kaikista kommenteista ja yhteistyöstä. Me jatkamme tässä myöhemmin, mutta pari asiaa, jotka ovat usein esillä. Ensinnäkin se, että onko budjetti, onko se riittävä. Hyvät naiset ja herrat, tässä on poliittinen taisto neuvostossa kyseessä koska meidän täytyy saada paras mahdollinen budjetti tälle asialle. Sitten toinen asia, Piper ja Grosche sanovat, että meidän täytyy todellakin löytää kompromissi alueiden, aluevaliokunnan kanssa. Meillä on trilogi tässä nyt menossa kahteen eri suuntaan kahden eri valiokunnan kanssa. Ilman, että menen tässä, menen tässä pitemmälle, niin tässä ollaan ihan hyvillä raiteilla ja täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka on molemmille sopiva. And Ines. Kiitoksia sitten Ines Ajalla Center. Minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä vain haluan toistaa kiitokset kaikille jotka ovat halunneet osallistua tämähän työhön ja sen parantamiseen. Varmasti mietimme näitä tarkistuksia sitten kommenttien suuntaisesti ja huomauttaisin, että kun meidän täytyy nyt parlamenttina pysyä yhtenäisinä tästä talousarviokysymyksestä neuvoston suuntaan, niin silloin meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä välitysratkaisut, jotka on asian tiimoilta tehty. Meidän täytyy erityisesti tehdä työtä tuon ensimmäisen mandaattimme eteen tämän välineen säästämiseksi ja jotkut haluavat sitä mieltä, että tuo ensimmäinen vaihe olisi pitänyt unohtaa tyystin, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy nyt syventää vielä entisestään keskusteluamme saadaksemme nämä valiokunnat kaikki yhteisiksi tai yhtenäisiksi tämän ehdotuksen taakse. The... Kiitoksia oikein paljon. Ennen kuin menen tämän ää, äh, muodollisen menettelyn läpi, niin haluaisitteko te lisätä jotain hyvää puheenjohtaja? Että hyvä sitten. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että puheenjohtajakokouksen päätöksellä 12. huhtikuuta monivuotisten ohjelmien e, e, mietinnöt eivät saisi sisältää mitään budjettilukuja ja siksi ei ole mahdollista tehdä tarkistuksia, joilla nostetaan tai lasketaan verkkojen Euroopan välineen mm, summia valiokunnat saattavat kuitenkin hyväksyä tarkistuksia, joissa määritellään näitä, näiden summien jakoa. Sitten 4. lokakuuta on tarkistujätön määräaika, viides marraskuuta on, tarkastelemme näitä tarkistuksia ja sitten 7. marraskuuta äänestetään ja äänestys täysistunnossa on tammikuussa mikäli katto ei romahda tai synny mitään murtumia. Haluaisin kiittää ITRE-valiokunnan kollegoita ja puheenjohtaja ystävästi kiittää myös tulkkeja ja kokous on päättynyt.